Proszę Państwa, otwieramy posiedzenie naszej komisji. No niin, hyvät kollegat, nyt aloitamme valiokunnan kokouksemme. Ensimmäinen kohta. Kohta 20 koskee puheenjohtajan ilmoituksia koordinaattoreiden päätöksistä. Koordinaattorit vahvistivat, että valiokunta ei enää tee matkoja ennen vaaleja tänä vuonna. Edelleen valiokunta päätti eilen että tuemme Martinesin mietintöä ja Euroopan oikeusasiamiehen kertomusta, joka koski freelance-tulkkeja komissiossa. Tulkkeja siis, jotka ovat jo täyttäneet 65 vuotta. Vaikka usein kertomuksia ei olekaan, no, pyydämme, että parlamentti hyväksyy tämän mietinnön sitten McKinneysin mietintö, siitä äänestetään 31.3. Se koskee vuosikertomusta valiokunnan toiminnasta. Edelleen keskustelimme Hammerstein Mintzin mietinnöstä. Puheenjohtaja pyytää jäseniä istumaan paikoilleen. Edelleen puhuimme EPPn eettisestä säännöstöstä. Sen ovat EPPn ja PSCn jäsenet valiokunnassamme laatineet yhdessä. Ja päätimme, että tästä asiasta laaditaan muistio, joka käännetään muille kielille. Ja 31.3 valiokunnan täysistunnossamme puhumme sitten muistiosta ja keskustelemme siitä ja mahdollisesti hyväksymme sen. Kaikki riippuu siitä, kuinka paljon varauksia asiaan esitetään. Sir Robert on ehdottanut, että 31.3. pidettävässä kokouksessa käytettäisiin parikymmentä minuuttia tähän asiaan, jos siinä, jossa pääsemme sopimukseen. Teemme niin, muussa tapauksessa katsomaan, mitä jatkossa teemme. Koordinaattorit vielä päättivät odottaa tämän vaalikauden loppuun ennen säännösten hyväksymistä. Tämä koordinaattoreiden päätöksistä. Nyt siirrymme äänestämään esittelijä Sinnotin mietinnöstä. Aiheena on aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa ja toinen äänestettävä asia on Aukinin mietintö. Molempien osalta olen pyytänyt. Niin, Sir Robert, kyllä toki työjärjestyspuheenvuoro ensin. Ennen kuin siirrymme Aukken mietintöön, joka on hankala, äänestää, kuten tiedätte. Haluan vain pöytäkirja varten sanoa, että olen pyytänyt EPP-ryhmän puolesta muiden koordinaattoreiden tukemana, että meidän pitäisi hyväksyä säännön 172, säännön 8 pohjalta, joka koskee äänestysoikeutta ja varajäseniä. Kollegion täytyisi tietää, että on 14 EPP-jäsentä, 12 sosialistia, kolme liberaalia, kolme UN, e kaksi vihreätä, yksi ID, mikä tämä on? Itsenäiset. No niin, yksi GUE ja yksi äh, non askri ja summa on nyt mikä on. Olemme kertoneet teille, liberaalit ja sosialistitkin ovat muutoksista ja varajäsenistä ennen kuin äänestys pidetään, pyydän, että varmistatte, ketkä ovat oikeutettu äänestämään. Ja liittyen Auken mietintään äänestää. En ole EPPn koordinaattori. Se on Robert de Con. Minä toimin vähän eri tavalla. Um, uh, the latest information... Sir Robert, um, viimeisimmän tiedon mukaan herra Popa tulee tänään aamulla. En tiedä muuttaako tämä mitään tästä lausumasta, joka liittyy koordinaattoreihin. Tietystikin ennen äänestystä tarkistamme, että varajäsenet tietävät, missä mennään. Ja nyt annan puheenvuoron vielä Sir Robertille ja sitten Davidille. Minulle kerrottiin, että herra Papper ei tule paikalleen. Mutta jos hän on tulossa, hänen pitäisi kiirehtiä. Ja jos hän ei ole, niin Robert Deco on hänen varaisensa. ja hän tupsahtaa paikalle, silloin Robert Deco ei äänestä ja herra Popper äänestää. Hammerstein pyydän. Sí, gracias. Quisiera... Kiitoksia. Haluaisin, että luku 1.7 artikla 100 78 työjärjestyksen artikla mainittaisiin, siinä sanotaan sanasanasta näin. Mikäli varsinainen jäsen ei ole paikalla, mikäli siis eh, valiokunnan varsinainen jäsen ei ole paikalla, hänen tilalle voi tulla kokoukseen samasta ryhmästä toinen jäsen varsinaisen jäsenen on ilmoitettava varajäsenen nimi puheenjohtajalle ennen äänestyksen alkamista. Edelleen, poliittisella ryhmällä ei voi olla valiokunnassa enemmän pysyviä varajäseniä kuin varsinaisia jäseniä. Haluaisin, että tästä pidettäisiin kiinni myös tämän äänestyksen aikana. Pyydän, että tämä merkitään pöytäkirjoihin. Thank you very much. Uh... Kiitos tuosta. Minulla on kopio sanatosta työjärjestyksestä edessäni ja varmasti sihteeristä soveltaa tuota ennen äänestystä. Hyvät naiset ja herrat, aamuäänestyksestä tulee hankalaa. Ja teitä auttaisi, niin kuin minuakin, jos täällä ei taustalla puhuttaisi. Sir Robert. Sure. Yeah, it would really help. Meitä todella auttaisi, jos täällä ei taustalla puhuttaisi, koska meidän täytyy saada äänestykset rullaamaan jämptisti. Joten auttakaapa meitä äänestyksessä ennen kuin me tavanomaisen menettelyn mukaisesti aloitamme äänestykset. Can you hear me at the back? Because I can hear you. Kuuletteko minua siellä takana, koska minä kuulen teidät? Nyt pyytäisin Rava Sinottia antamaan lausunnon ennen äänestystä. Ja jos teillä ei ole äänestyskortteja, pyydän, että pyydätte jotakin hakemaan teille sellaisen. Rava Sinot. Haluaisin vain esittää hyvin lyhyen kommentin, joka liittyy äänestyslistaani. Mietinnössä on yksi ainoa yksinkertainen viesti, ja viesti on seuraava. Kun kommunikoidaan kansalaisten kanssa, toimet puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa. Käytännön toimet, joita peräänkuulutaan mietinnössä, ne on se, että annettaisiin enemmän resursseja tälle valiokunnalle, niin että me voisimme toimia kansalaisten puolesta. Tämä on aivan yksinkertainen viesti, mutta jotkut tarkistuksista pyrkivät viemään tältä viestiltä pohjan pois siltä, että toimet puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa. Huolimatta siitä äänestättekö äänestystä mukaisesti vai ette, tällä mietinnöllä ei ole mitään merkitystä, mikäli se vesitetään. Silloin koko tämä pointti katoaa. Joten itse voitte päättää, mitä haluatte tehdä. Haluatteko noudattaa minun suositustani vai ette? Mikäli noudatatte, silloin voimme selkeän viestin lähettää parlamentin palveluille siitä, että me tarvitsemme riittävästi resursseja tälle valiokunnalle. Now I, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Minä en aio käydä taistelun taustamelua vastaan tänä aamuna. Olisi meidän edus, etumme, jos vahtimestarit kertoisivat sisälle tuleville, että äänestyksen aikana ollaan hiljaa. Kun äänestys on elektroninen, olisi hyvä varmistaa ensin, että että järjestelmä toimii, että meitä on oikea määrä paikalla. Joten äänestäkää tässä ensimmäisessä äänestyksessä ihan miten haluatte. Äänestys alkaa. Uh, David. Um, I would like, I think would be, would be... Uskon, että olisi hyvä tietää, kuka äänestää täällä. Kenellä on oikeus äänestää? The, the final check is still underway, so uh, it is currently being done lopputarkastusta ollaan juuri tekemässä kasvoja ja nimiä ollaan yhdistämässä, joten ensiksi varmistetaan, että elektroninen jär- äänestysjärjestelmä toimii. Äänestys alkaa. Äänestäkää ten. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. 35 people voted. Äänestäjä on 35 36. Näyttäisitkö tuossa näytöllä tuloksen? Ah, okay, if we can vote once more. Kellaanpa vielä kerran. Äänestys alkaa. Has everyone voted? The vote is closed. Äänestys päättyy. 36 äänesti, mutta listalla on vain 33 ihmistä. Onko herra Kaspari paikalla? Mr. Kaspari, Mr. Corbett's here. If you bear with us, it's extremely important that we get this. On tärkeää saada tämä selvitettyä ensin.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 kuka saa äänestää, kuka ei. Puheenvuorot eivät tässä vaiheessa kai auta. Okay, this is, um, ladies and gentlemen, this is... Minulle on kerrottu, että pitää edetä seuraavalla tavalla. Täytyy pitää nimenhuuto äänestys. Minun on luottava nimet, jos henkilö on paikalla. He ilmaisevat olevansa paikalla, jos henkilö ei ole täällä. Hänen varamiehensä tai naisensa pitää indikoida läsnäolonsa. Sitten katsotaan, natsaavatko no, listat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 <coughs> Mr. Battellaccio? Yes. Um, Mr. Thomas. Mrs. Tomaszewska. Mrs. Tomaszewska. Thank you. Uh, Mr. Bostonaru. Uh, Mr. Busitil. Thank you. Uh, Michael Cashman, yes. Uh, and Jules Martin, representing Mr. Costa. Thank you. Uh, Riera. Riera, representing De Rosa.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 And so all the other names cannot vote. The ones who didn't give. So, and, anyone who has not been called. Jos jonkun nimeä ei mainittu, hyvät naiset ja herrat, mikäli nimenne ei mainittu, te ette voi sitten äänestää. Onko tämä nyt selvää? Se Robert. Arrives. Paitsi jos Gaspari tulee. Mr. Kasperi. Niin, eli sitten herra Gaspari tulee. No, näin ollen voimme äänestää Sinotin mietinnöstä. Aloitamme johdaton osan kappaleesta A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. osan kappale kaksi tai pikemminkin tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Teemme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 puolesta. Tai siis pikemminkin äänestys alkaa, korjaa puheenjohtaja. Tarkistus 10 toinen osa. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty. 18 puolesta 19 vastaan. Toinen osa raukesi. Näin ollen Nyt tarkistus 11 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta suullinen tarkistus, jonka on tehnyt herra Bostiniaju, Postinaru, tarkistuksen 13. I suggest... Puheenjohtaja, ehdotan, että voisimme ehkä poistaa kans, kan parlamentin elimet, koska mietinnössä voimme viitata vain ainoastaan parlamenttiin, parlamentin valiokuntiin ja parlamentaarikkoihin. Emme voi viitata hallintoon, pääsihteeristöön ja niin poispäin. Piste. Mikäli me voimme hyväksyä tämän, suosittelisin, että äänestämme tämän puolesta. Rouva Sinotto, teillä varmaan ei mitään tätä vastaan. Nyt tällä suullisella tarkistuksella nyt äänestämme tarkistuksesta 13 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestyssä koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut esittelee rouva Sinatille. We now pass. Nyt siirrymme rouva Aukkenin mietinnön äänestykseen. Minulle viestitään jotain juuri ennen äänestystä. Varaa henkilöt vaihtuvat, sitäkö tässä näytetään. We've been told that Sorno... Meillä kertoo kertomus Sorno, Sornassa on Janniksen tilalla. Kiitos. Tämä on nyt merkitty äänestyslistaan. Kuten tavanomaista, annan puheenvuoron esittelijälle keskustelua sitä ja seuraavaan äänestys. Rava Aukken. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet ja vetomuksen esittäjät, mikäli olette siellä seuraamassa keskustelua. Kyseessä on teksti, joka on erittäin tärkeä tuhansille Espanjan ja muidenkin maiden kansalaisille, jotka asuvat Espanjassa tai ehkä suunnittelevat muuttavansa Espanjaan. Teksti luonnokseni ei millään tavalla halua olla Espanjan vastainen. Haluan tätä painottaa. Kritisoi vain joitakin käytäntöitä, jotka vaikuttavat ihmisten elämään, heidän oikeuksiinsa, oikeutensa omistaa omaisuutta ja samalla tuhotaan ympäristöä, kulttuuria ja yhteiskuntaa. Nämä ovat niitä periaatteita, joita nyt loukataan, periaatteita, joille Euroopan unioni rakentuu. Tässä tarkastetaan syitä ja seuraamuksia. Verrattuna alkuperäiseen tekstiin ja tuloksena kahdesta erittäin rakentavasta kokouksesta, jotka järjestettiin Strasburgissa kollegoideni varjoesittelijöiden kanssa muista poliittisista ryhmistä olemme onnistuneet sopimaan joukosta kompromissitarkistuksia, jotka minun nähdäkseni tuovat parannuksia alkuperäiseen tekstiin, luovat selkeyttä ja täsmentävät alkuperäistä tekstiä olemme joihinkin seikkoihin suhtautuneet erittäin kriittisesti. Erityisestikin olen kuullut monia kommentteja ja ehdotuksia jäseniltä, jotka edustavat kaikkia poliittisia ryhmiä. Näiden valossa olen pyrkinyt kunnioittamaan ja ymmärtämään niitä ehdotuksia, joita Espanjan kollegani niin ikään ovat tehneet. He ovat tehneet tarkistuksia. Pahoittelen sitä, että en ole pystynyt hyväksymään joukkoa näitä tar- osa näistä tarkistuksista, koska nämä olisivat tehneet tästä asiakirjasta Espanjan sisäpoliittisen asian ja todellinen kuva, joka joka päivä välittyy vetomuksen esittäjien vetomuksesta olisi silloin vääristynyt. Valiokunnan tehtävänä on nyt sitten käyttää viisauttaan, kun se päättää tästä minun vaatimattomasta ehdotuksestani. Kiitoksia paljon. Ähm, paljon kiitoksia. Selkeiden vuoksi totean sen, että tämä on äänestyslistan listassa mainittukin, kun meillä on kompromissiteksti, siitä äänestetään ensin. Ja jos se hyväksytään, muut samassa kohdassa olevat ehdotukset raukeavat, jolle vastalauseita ole etenen käsiä näyttämällä, elleivät jäsenet pyydä elektronista äänestystä tai jos tilanne epäselvä äänestää, niin vastustatteko tätä? Puheenjohtaja, jotta voisimme hieman nopeuttaa asioita ja välttyä hämmennykseltä, niin emmekö voisi käyttää koneäänestystä joka ikisen äänestyksen yhteydessä? please bear with us. Se on järkevää, mutta äh, yritäpääkä kestää sihteeristön kanssa, kun he totuttelevat tähän teknologiaan. Me äänestämme nyt sisännyksistä 1-5, ei tarkistuksia. Äänestys alkaa. Meillä on maksimimäärä äänestäjiä. Tulossa on 37 puolesta. Joten se on hyväksytty. Johdantaa osan kohta A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta kolme vastaan. Tarkistus 1 taitaa raueta, joten äänestämme johdotosakohdasta B. kuusi puolesta yksi tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Hyväksytty 19 puolesta, 18 vastaan. Täällä pyydetään, että elektroninen äänestys tarkistetaan. Vastustaako joku sitä? Just one moment. Puheenjohtaja. There has been a request. I think in the interest of... Täällä on tehty pyytä reiluuden nimissä, jos joku jäsen ajattelee, että häntä on johdettu harhaan. Minulle kerrotaan, että ei. puheenvuoro. Puheenjohtaja. Tarkoituksena on nyt määritellä valiokunnan näkemykset että ei tässä. Minä uskon, että täällä, mikäli jäsen on tehnyt virheen äänestäessään, niin silloin tämä pitää ottaa uudestaan. Ei minä ole se jäsen, joka virheen teki, mutta eikö voitaisi tarkistaa? Mikäli ihmiset pelkävät demokratiaa, eivätkä halua kuulla, mikä valiokunnan kanta on, niin... Herra Mitchell, valitettavasti elektronista äänestystä ei voi tarkistaa. Asia on niin yksinkertainen. Mikäli joku painaa väärää nappula, niin eikö meillä oikeus silloin varmistaa, että tämän henkilön parlamentaarinen näkemys tulee kuuluviin? Eikö nyt voitaisi tehdä oikaisu? Eikö tällainen, tällaisen korjauksen tekeminen mahdollista? I'm going to give the floor to the chairman. Annan valiokunnan puheenjohtajalle puheenvuoroa. Opinion. Minun käsittääkseni Tarkistusta ei voida tehdä juuri siksi äänestämme koneellisesti näin. Kukin voi päättää täsmällisesti äänestyksestään ja äänestystulos lasketaan tarkkaan, joten minä vastustan koneäänestyksen tarkistamista. Voimme tarkistaa ainoastaan äänestykset silloin, kun äänestämme kättä nostamalla. Emme ehkä ole valmo, varmoja lopputuloksesta. Minä vastustan koneäänestyksen tarkistamista. It's a simple point, Chairman. You know what... Yksinkertainen juttu puheenjohtaja, tiedätte mitä täysistunnossa tapahtuu, mikäli kollega katsotaan nyt virheen, silloin voi esittää työllisyyspuheenvuoron ja äänestää eri tavalla kuin aiemmin. Kyllä vain, kyllä vain täysistunnossa voi tehdä, minä olen itsekin tehnyt näin. Ja äänestyksen voi ottaa uudestaan. Suggestion. Voisiko tehdä ehdotuksen ja kuulla näkemyksen? Yksi tapa ratkaista tämä on äänestää siitä, tarkastetaanko äänestys. Siinä tapauksessa, että sitä ei haluta, hyväksyn puheenjohtajan päätökseen ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Äänestämme johdantosan kohdasta D-H. Olen tehnyt päätöksen. D-H. Ei tämä ole kyse siitä, vaan tästä äänestyksestä oli kyse. D-H. Gracias, señor presidente. No se ponga nadie nervioso. Si... Kiitoksia puheenjohtaja. Älkääpä nyt hermostuko. Minä vain haluaisin pyytää kohta kohdalta äänestystä. Niin, että äänestämme ensin DEF-kohdista ja sitten G ja H. I'm, I'm told that a request for... Minulle on kerrottu, että kohta kohta äänestyksiä koskevat pyydä pitää esittää etukäteen, joten äänestetään äänestyslistan mukaisesti. Äänestys alkaa johdantosan kohdat D-H. So everyone voted. The vote is closed. That is carried. Hyväksytty 32 puolesta, 2 vastaan. I. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. hylätty 14 puolesta 21 vastaan. Tarkistus 4 kompromissitekstin kanssa äänestys alkaa. Hyväksytty 30 puolesta 4 vastaan. Tarkistus 5 kohta kohdalta äänestys alkaa. Ja päättyy Hyväksytty 36 puolesta. Tarkistus 6. Puheenjohtaja korjaa. Nyt täytyy äänestää edellisen tarkistuksen toisesta osasta. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäneljä puolesta yksitoista vastaan. Johdataan kohta kuusi. Äänestä salkaa. Oletteko äänestäneet? Kaksikymmentä vastaa 15 puolesta. Seitsemän äänestä salkaa. Äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta 17 vastaan. Tarkistus 8. Oletko äänestäneet? Kahdeksan. Äänestys päättyy. 13 puolesta 23 vastaan se raukeaa ja seuraava 9. Äänestys alkaa. Kaksikymmentä vastaan kaatuu. Ja tarkastus 11. Puheenjohtaja korjaa. Kymmenen. The vote is closed. Hyväksytty 25 puolesta. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. 26 puolesta. 11. Ja päättyy Hyväksytty 26 puolesta. 13. Kaksikymmentäkuusi vastaan. Se kaatui. Tarkistus 14. Oletko äänestäneet? 12 puolesta 24 vastaan. Tarkistus 15 lisäksenä. Hyväksytty 33 puolesta. Tarkistus 16. 16. The vote is now open. Has everyone voted? The vote is closed. Hyväksytty 20 puolesta. Tarkistus 17. kaatui 25 vastaan. Tarkistus 18. Kaatui 26 vas, 22 vastaan. 19. Kaatui 23 vastaan. Tarkistus 20 kompromissi. Tarkistus 20. Vote is closed. It's carried 30 in favor. 13, 30 puolesta hyväksytty. Ja seuraava 21 lisäyksenä. Vote is now open. open. The vote is closed. That is carried 26 in 26 puolesta hyväksytty. 22. 25 vastaan kaatunut. Tarkistus 23 äänestys alkaa. Kaksikymmentäkuusi puolesta hyväksytty. Joten 24 raukeaa, 25 seuraavaksi äänestys alkaa. Se kaatui 27 vastaan. Sitten 26. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 19 puolesta 16 vastaan. 27 siis raukea. 28. Hylätty 24 vastaan. 29 äänestys alkaa. Kaatoi 21 vastaan tarkistus 30 lisäyksenä. Äänestys alkaa. yksi puolesta hyväksytty. Tarkistus 31. Kaksikymmentäseitsemän puolesta. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Kaatui 30 vastaan. 33 kahdessa osassa ensimmäinen osa. hyväksytty 36 puolesta toinen osa julkisten hankintojen jälkeen äänestys alkaa. Kaatui 24 vastaan. Tarkistus 34 äänestys alkaa. Kaatui 31 vastaan. 35 äänestys alkaa. 26 vastaan se hylättiin. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Hylätty 26 vastaan. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Hyväksytty 23 puolesta. 38 äänestä salkaa. Hyväksytty 23 puolesta. Tarkistus 39. Äänestys on päättynyt. Hylätty 25 vastaan. Tarkistus 40. Äänestys se alkaa. Äänestys on päättynyt. Se kaatuu 30 vastaan. 31. 41. The vote is closed. That is carried 24 in favor. Hyväksyttiin 24 puolesta. 42.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 Onko herra Mayerilla suullinen tarkistus tähän toiseen osaan? Sí, muchas gracias, señor presidente, efectivamente. Kiitoksia puheenjohtaja todellakin. Lähetin tämän ajoissa ja Rova Aukken on siitä yhtä mieltä. Suullisessa tarkistuksessa todetaan eh, antaen Aragonissa tehdyn alakarttelainsäädännön tapaista lainsäädäntöä, jossa eh, on epäasianmukaisesti äh, käsitelty tätä asiaa. Objections to that oral amendment. Vastustetaanko suolistotarkistusta? tarkistusta? Auken, onko teillä jotain aikomuksia tämän suhteen? Minä kannatan. Niin- ja minä sain sen ajoissa, joten minun syytäni on, että se ei ollut tässä listassa mukana. Uskoakseni meidän pitää sisäänestää. Vastalause. Sääntöjen mukaan ja jos vastalauseita tulee, sitä suullista tarkistusta ei voi hyväksyä, eli äänestään toisesta osasta ilman suullista tarkistusta. Äänestys alkaa. 43. Tämä on neljä kolmoseen. Kiitos, herra Wieland. Vote is closed. Uh, that is defeated. Hylätty 22 vastaan. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. The vote is closed. That is defeated 22 against. Se kaatui 20 vastaan. Ja nyt tarkistus 45. Äänestys on päättynyt. Kaatui 29 vastaan. 46. Kaatui 21 vastaan.

27 vastaan. Kaatui. 50. Äänestys on päättynyt. 51. Kompromissitarkistus. That is defeated 9. Kaatoi 19 vastaan. Tarkistus 52. Äänestys alkaa. The vote is closed. That is carried 32 in favor. Uh, um... Hyväksytty 32 puolesta. 53. Mm -hmm. Vote is closed. That is defeated. 21 votes against. Um, Kaatui. Ja 54. Hylätty 20 vastaan. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Hyväksytty 26 puolesta. Kiitos. 56. Hyväksytty 26 puolesta. 57 raukea ja nyt äänestetään 58. Hyväksytty. Hy- 23 puolesta. 59. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. Äänestys... tarkistus 60. Hyväksytty 21 puolesta. 61. Hylätty 25 vastaan. 62. Äänestys alkaa. Menemmekö tässä liian nopeasti? Kysyn sihteeristöltä. Se kaatui 22 vastaan. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. So the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 ääntä puolesta. Yhden sosialistin täytyy lakata äänestämästä, koska Rova Sender on paikalla, joten nähdäkseni herkää sieltä Ramon sitten. Ai, joku korvaa teidät jo, Rova Ajala, mutta kuka sehän olikaan. Joten joten Rova Sender ei äänestäkään. No, sitten äänestämme näistä varsinaisista tekstiin osan kappaleista. Kappale 1, tarkistus 64, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 vastaan ei hyväksytty. Tarkistus 65, äänestys alkaa. Hyväksytty 35 puolesta. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty 33 vastaan. Tarkistus 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente, gracias. Kiitokset puheenjohtaja. Eilen lähettiin Aukenille kirjeen, jossa ehdotettiin kompromisseja kohtaan kaksi se on Poppen ja oman, me, oman tarkistuksemme välimaasta. Sitten kohtaan kolme tarkistus, ne 74-76, mutta emme ole saaneet vastausta. Emme tiedä, onko kompromissia hyväksytty vai ei. Olisi mukavaa saada tähän vastaus. Kiitoksia. I don't think these compromise... En usko, että kompromisseista neuvoteltiin esittelen kanssa, mutta esittelijät voi itse selvittää, voiko, hy- voiko hyväksyä kompromissin vai ei. No, it, Eh, well, it's not a Tässä ei ole mikään kompromissi. Sitä olen neuvosteltu ja ne vast- ovat minun mietintöä vastaan. En kannata. English, uh... No, etenemme sitten äänestyslistan mukaisesti. Tarkistus 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty 22 vastaan. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Ei hyväksytty. 28 vasta ääntä. Tarkistus 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Kasvineen puolesta hyväksytty. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 puolesta. 73 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 puolesta. 74 on vedetty pois. Joten tarkistus 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi. Tämä täytyy ottaa ehkä uudestaan, koska tämä meni liian nopeasti. Tarkistus 75 vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei hyväksytty. 21 vasta ääntä ja 14 vain puolesta. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta ääntä. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. 78. Se todennäköisesti on 77, mutta minulla, minulla kyllä lukee 78 tai 77 tarkistus. Ei hyväksytty, koska ää, vastaan oli 27. Nyt sitten oikeasti tarkistus 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 vastaan ja 12 vain puolesta, joten ei hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 79. Äänestys alkaa. Mikä äänestysten välillä on hieman viivettä, tämä johtuu siitä, että teknologia nyt vain on sitä, mitä se on. Hyväksytty 31 puolesta ääntä. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 29 puolesta ääntä. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 puolesta ja 16 vastaan. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 vastaan, joten ei hyväksytty. Sitten 83 tarkistus seuraavana äänestys alkaa. Ei kun, koska sitä ei hyväksyttäkään, hyväksyttykään, niin näin on. Täällä kyllä lukee raukea. Näin minulle kerrottiin, mutta minun uskoakseni se raukesi vain ja ainoastaan, mikäli edellinen tarkistus tuli hyväksytyksi. It falls, it falls. Se raukesi. Joten unohdetaan tämä ja siirrymme tarkistukseen 85, koska 84kin raukesi, joten 85 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty, 24 ääntä oli vastaan. Tarkistus 86, äänestys alkaa. Äänestys Tarkistuksesta 86. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty, koska vastaan oli 18 ja puolesta vain 16. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty. Vastaan oli 20. Tarkistus 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolto ääntä. Tarkistus 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Vastaan ja 22. Tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 vasta ääntä hylätty. 91 raukea, joten tarkistus 92, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta hyväksytty. Tarkistus 93, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, joten hyväksytty. Sitten tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 ääntä puolesta. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 ääntä oli puolesta. 97 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 ääntä oli vastaan. Tarkistus 98. Äänestys alkaa. Ensimmäinen osa siitä. Ei hyväksytty. Vastaan 427. Sitten 98. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolta ääntä. 58 kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ainakin nyt. Hyväksytty. 22 ääntä oli puolesta. 98 neljäs osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 oli puolesta. Tarkistus 99 raukesi näin ollen, joten siirrymme tarkistuksen 100. Äänestys alkaa. Mr. Popper, thank you. Herra Popa. Ask uh, for a split. Pyysin kohta kohdalta äänestystä kohdasta yksi. Ja kohtaan yksi ympäristökohtaan asti ja sitten Mukaan luettuna sana rannikkoalueita. In two, in two ei kahdessa osassa. Kohta kahdelta. Where, where the split occurs. Ta, mutta mihin kohtaan asti? Law is the start. Äh, rannikko koskeva lainsäädäntö on toisen osan alku sitten vai? Said first of all... No ihan minä sanoinkin. Ja mitä vastalauseita ei ole vai onko vastalauseita? It's to revise the coastal, to revise the coastal law. To revise the coastal law. Siihen saakka, puolipisteeseen saakka. Rannikkolainsäädännön uudistamisesta on kyse. Siihen päättyisi ensimmäinen osa. Herra Popa, täällä esitettiin vastalause kohta kohdalta äänestykselle, eikä pyyntöä esitetty ajoissa. Uskoakseni Rova Uken oikeudenmukaisuuden nimissä. Voisimme toimia hyvässä uskossa ja hyväksyä tämän kohta kohdata äänestyspyynnön. Joten voinko nyt lukea kaikille ääneen, mihin saakka tämä menee? Tunnustaa ja tukee Espanjan viranomaisten pyrkimyksiä suojella ra- rannikoiden ympäristöä ja mikäli mahdollista palauttaa Rannikoiden ympäristön tila entiselleen. Tämä oli ensimmäinen osa, eikö totta, herra Popa? Joten äänestämme nyt tästä ensimmäisestä osasta. Kysehän on tarkistuksesta 100. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Ensimmäinen osa hyväksyttiin. Ja tämä nähdäkseni oli teidän toiveidenne mukainen tulos. Nyt äänestämme toisesta osasta. Joten toinen osa. Kaikille pitäisi nyt olla selvillä, missä mennään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta hyväksyttiin. Nyt siirrymme, tar- siirrymme tarkistukseen 101. Äänestys alkaa. 101 tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta 12 vastaan. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 27 vasta ääntä. Tarkistus 103 popalta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 31 puolesta ääntä. Seuraava raukea, joten siirrymme tarkistukseen 106. Äänestys alkaa. Tarkistus 106. Äänestys alkaa nyt. Tarkistus 106. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 ääntä puolesta. 107 tarkistus. Sitten äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 ääntä vastaan. 108 tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaääntä. 109 raukeaa. 110. Sitten äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Minulle ei ole kerrottu, että se olisi vedetty pois, mutta se joka tapauksessa hylättiin. Se on ihan sama asia käytännössä ehkä se ei herra Viilandille ole sama asia, mutta nyt siirrymme joka tapauksessa tarkistukseen 111. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 vastaanta. 112 raukeaa. 113 iturgaisilta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 27 ääntä oli vastaan. 114 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 ääntä oli vastaan. Tarkistus 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy päättyy. 18 vastaan 17 puolesta, joten ei hyväksytty. 116 tarkistussa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 ääntä oli vastaan. Tarkistus 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta hyväksytty. 118 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta. 119 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 21 vasta ääntä. 120 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 vastaääntä. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolta ääntä. 122 Rova Oukkenilta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolta ääntä. Sitten tarkistus 123 äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty, 23 vastaan. 124 tarkistus sitten. Äänestys päättyy, Hyväksytty 35 puolesta. 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 27 vasta ääntä. 126. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 29 vasta ääntä sitten tarkistus 127 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 29 vastaääntä. Nyt sitten loppu äänestys päätöslauselman esityksestä näin muutettuna ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Puhukaa nyt tai sitten vajetkaa ikiajoiksi. Herra Mitchell, se hyväksyttiin 23 puolesta 11 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Haluan kuitenkin todeta, että onnittelut myöskin kuuluvat valiokunnille tästä erinomaisesta ja hiukka hankalasta ja työtelijästä äänestyksestä. Nyt annan puheenvuoron nujen taas takaisin varsinaisen puheenjohtajalle. Bardzo. Uh, first of all, I have to announce... No, sitä ennen yksi ilmoitusasia. Yksi ilmoitusasia sitä ennen. Herra Mitchell nykäsi korttinsa pois. Liian aikaisin hän olisi äänestää puolesta, joten se 24 puolesta, eikä 23. Nyt annan puheenjohtajan nuijan takaisin puheenjohtajalle ja erinomaiset Erilaisesta työstä onnittelut rouva Okenelle. Puheenjohtaja antaa teille kohta puheenvuoron. Odottakaa hetki vain. Kovac. Haluaisin vain kiittää Michael Cashmania. I pokonał wszystkie problemy wzorowo. Dziękuję. Kiitän Cashmania hankalasta äänestyksestä. Hän ylitti kaikki esteet erinomaisesti. Kiitos. Committee will allow... Jos valiokunta sallii, annan Rava Aukenille puheenvuoron ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan. Rova Aukken, ihan lyhyt lausunto. No, se minä teenkin sitten tanskaksi. Haluaisin kiittää kovasti valiokuntaa siitä, miten se tarttui tähän hankalaan mietintöön. Oli ihan selkeää, että meillä oli konflikteja. Tämä oli erittäin leivallisen kansallista. Tämä on ikävää. Olisi pitänyt löytää yhteinen linja, mutta toisaalta oli ihana nähdä, että espanjalaisten kesken. Tähän tartuttiin myönteisesti. Siinä käsiteltiin Espanjan ja EUn kysymystä sillä tässä missä pitääkin, eli pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia ihan niin kuin kunnioitetaan ää, ympäristöä ja kulttuuriperintöä. Haluan myös kiittää ää, valiokuntaa myös kovasti. Toinen kiitokset kaikille. Thank you very much, Mrs. Alkin. Um, can I uh, remind members to... Se muistuttaa jäseniä siitä, että heidän kannattaa nyt poistaa äänestyskorttinsa koneista ja ottaa ne mukaansa. Ja nyt annan sitten puheenjohtajalle taas hänen nuijansa takaisin ja hän voi johtaa keskustelua seuraavasta asiasta. Kiitoksia kaikille koordinaattoreille ja varjoesittelijöille, jotka ovat mukana tässä kovin työtelijässä äänestyksessä. Please sit down and take... Istuutukaatten. Haluaisin kiittää Cashmania siitä, että tämän hankalan äänestyksen vedet läpi. Nyt se on taas miinuksella. Ja hänen taitavaa työtään. Nyt siirrymme eteenpäin kohtaan 22 korjaan 23 esityslistalla. Tämä on selonteko Bulgarian tehdystä tiedonhankintamatkasta. Ja uskoakseni teillä on työasiakirja. Haluaisin vain olla varma, että ne tarkistukset, jotka tänne on tehty, on hyväksytty. Minulla on ne edessäni, joten käsittääkseni ne voidaan ottaa käsittelyyn. En ole varma, mitä me, miksi puheenjohtaja puristelee päätään. Missä tässä nyt mättää? Stały ja zaraz... Ei tarkistuksia ei ole hyväksytty, mutta puhun sitä kohta. Minä tiedän, mistä puhut. Puhutaan tarkistuksista kohta. Kaikki aikanaan. Teillä on tämä asiakirja. Haluan sanoa, että Bulgarian valtuuskuntaan kuuluvat Marcelli Bitski, Kate Sinot, David Hammerstein Mitz. Ja Rova Zdravkova oli delegaatien mukana viran puolesta. Tiedän, että valiokuntien jäsenet eivät voi olla valiokuntien virallisia jäseniä vieraillessaan kotimaassa, joten Zdravkova oli paikalla viran puolesta, mutta ei valtuuskunnan jäsenenä. En halua tuhlata aikaa, joten en aio käydä läpi sitä, mitä asiakirjassa on. Teillä on se. Jos joku valtuuskunnan jäsen halusi puhua, minä, sinä tai Mintz, anna heille puheenvuoron. Minä en halua itse puhua. Sitten voidaan kommentoida tarkistuksia. Teillä puheenvuoro. Yes, Mr. Chairman, uh, I, I... Puheenjohtaja, minä en ollut mukana tällä valtuuskuntamatkalla, mutta halusin silti esittää kommentin. Ehkä tässä on tapahtunut väärin ymmärrys. Ehkä minä nyt ymmärrän jotain. Minun mitä seuraava ongelma. Mikäli ymmärrän oikein, sen maan jäsenet, johon matkat tehdään, ovat automaattisesti valtuuskunnan jäseniä. Siksi Heitä pitää sitten kohdella valtuuskunnan jäseninä, eikä heitä pitää noin vaan jättää syrjään. Joskus minulla on siellä mielikuva, että käytännössä kun valtuuskunta menee johonkin maahan, kaikkiin tilaisuuksiin eivät nämä automaattiset jäsenet pääse, jotka tulevat tästä jäsenvaltiosta, eikä heitä pidetä pitää kohdella niin kuin valtuuskunnan jäseniä. Tämä pitäisi olla täysin päinvastainen tilanne, koska he ovat automaattisesti jäseniä ja automaattisesti mukana valtuuskunnassa, heille täytyy antaa rooli, joka vastaa heidän merkitystään. Nyt tässä on väärin käsitys sanan viran puolesta merkityksestä. Viran puolesta paikalla oleva henkilö ei ole automaattisesti valiokunnan jäsen. Asian päinvastoin he eivät ole valiokunnan jäseniä. En tästä tarkasta terminologiasta mene sanomaan, mutta kun me vierailemme Puolassa, minua ei esimerkiksi pyydetty ministeriön vierailuihin mukaan, koska herra Mintz vastusti minun läsnäoloani. Olin Puolassa delegaation kanssa. Delegaatio tapasi ympäristöministeriön edustajia, mutta herra Mintz sanoi, että hänelle ei käy, että minä olen tapaamisessa ministerin kanssa, koska olen paikalla viran puolesta. Ja minä hyväksyn tämän. Näin se on. Nämä ovat säännöt omassa maassaan. Ei meppi ole valtuuskunnan jäsen. Olen aivan eri mieltä tästä ex officio-termin tulkinnasta. Ex officio tarkoittaa, että on automaattisesti valtuuskunnan jäsen. Mikäli edustan sitä maata, johon viera, vierailu tehdään, niin silloin tällaisen jäsenen rooli on muita tärkeämpi. Joten siksi pyydänkin, että tämä tulkittaisiin selkeästi, koska nyt tämä asia on käydetty päälailleen. I hesitate to come between two lawyers. Enpä haluaisi kahden juristin väliin pukkaudu, mutta se on yleensä kallistakin, mutta, äh, mutta Bosnilla on oikeassa. Sulla on oikeassa. Minä ymmärrän sanan Sutil on oikeassa, että miksi on osana valtuuskuntaa. Hän ei voi äänestää. Olen esimerkiksi viran puolesta brittikonservatiivien työvaliokunnan jäsen. Käyn kokouksessa viikoittain, mutta on naurettavaa, että henkilö, joka tuntee asian sisäpuolelta parhaiten, kuten te puolesta arvoisit Ravkova, he eivät voi ottaa osaa. Hänellä ei ole oikeutta äänestää. Se minä hyväksyn, mutta tässä valiokunnassa hänen pitäisi voida ottaa osaa. ja sääntöjä tulkitaan ehdottomalla vallan tavalla, tulkitaan väärä. Tak, <clears throat> więc ja myślę, że ta dyskusja powinna była mieć miejsce. Missä tapauksessa tämä keskustelu olisi pitänyt käydä parlamentin kauden alkuvaiheessa tai silloin, kun valiokuntamme järjestäytyi. Kun työni aloitin tässä valiokunnassa, valiokunta toimi sillä tulkinnalla, joka juuri teille selitin. Robert on laatinut valiokuntaa varten parhaiten käytäntöjen koodiston, ja hän siinä asiakirjassa voisi esitellä kantansa, koska hänenkin tulkintansa on mahdollinen. Ei tässä ole kysymystäkään siitä, että valiokunnan valtuuskunnan jäsenen mielipide syrjitetään. Annan Rova Zdravkovalle puheenvuoron ensiksi. ehkäpä on paras kuulla komissiota, mutta heti sen jälkeen. Joten emme kenenkään, emme jätä kenenkään valiokunnan jäsenen mielipidettä kuulematta. Nyt me olemme sivuraiteilla ja käymme turhan aikaista keskustelua. Nyt sinut. Very quick comment. Lyhyesti vain tästä ex officio tulkinnasta Palatekseni Irlannin tiedonhakumatkaan syy, miksi ex officio jäsenet ovat mukana valtuuskunnassa, niin heillä on tietoa ja on hienoa, että he ovat mukana, mutta mikäli palataan tämän Irlannin vierailuun vielä, siellä oli paikalla enemmän irlantilaisia meppejä kuin valtuuskunnan varsinaisia jäseniä, ja suoraan sanottuna syy, miksi ex officio jäsen pitää erottaa asemansa suhteen muista, on se, että usein kansallinen sisäpolitiikka – astuu muuten kuvaan mukaan. On tärkeää, että jäsenet, jotka tulevat muista maista, muodostavat varsinaisen valtuuskunnan. Irlannin matkan yhteydessä olin hyvin tietoinen siitä, että mikäli halutaan kunnollinen tiedonhakumatka, niin silloin täytyy olla riittävästi paikallista tietoa ja niin poispäin. I wasn't actually Mutta oli ihan oikein, että ne ollut valtuuskunnan varsinainen jäsen me kaikki irakilaismepit olimme valtuuskunnasta erillään, koska meillä on oma kansallinen politiikkamme, jota meistä ei saa irrotettua. Tämä on tärkeä sääntö, vaikkapa, vaikka se olikin minulle epämukava sillä matkalla. Siirtääpä työhön nyt. Sara Robert, meillä ei ole aikaa. The rule... Lyhyt työjärjestyspuheenvuoro. Säännön 185, pykälän yksi mukaan. Kuka tahansa tar- jäsen voi tehdä ta- tarkistuksia valikunnassa. Rouva Stravkova on tehnyt tarkistuksia, ne täytyy kuulla. Ja powiedziałem, że do poprawek się odniosę. Przecież ja nie powiedziałem, że... Minä sanoin, että minä tulen kommentoimaan tarkistuksia kohta. Mä en sanonut, että ne täyttäisi väliin. Minä sanon, että kommentoin niitä kohta. Onko teilläkin? Tämä järjestää puheenvuoro. Kuulit um... No niin, jos täsiksi kuulet. Kutsutte, kun minä olin tiedonhakumatkalla. Ja Turkasin kanssa. Me laadimme työasiakirjan. ja työasiakirjoja kutsuttiin työasiakirjaksi, että siihen ei tehty tarkistuksia. Me otamme kaikki kannat huomioon. Italialaisten kannan myös. Me kävimme Toskanassa. Se oli työasiakirja. Siksi siihen ei tehty tarkistuksia. Piste. Totta kai vaan me kuulla tarkistuksia, mutta sitä, siihen ei tarkistuksia tehty. Bardzo proszę, przedstawiciel komisji, pan Demeter. Nyt annan komission edustajan Demeterin puhua. Thank you, Mr. Chairman. Uh, at this point I have... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään kommentoitavaa tässä vaiheessa. No, to niepotrzebnie stracony czas trocheśmy nadrobili. Bardzo proszę... Ajan hukkaan siis voitettu Roves Brapskova. Uh, Minun tarkistukset pyrkivät vain täsmentämään suosituksiamme hallitukselle. Meillä oli paljon kokouksia. Kuulemme paljon vetämisten edustajia. Ja minun ideani oli olla vähän täsmällisempi. Jain nämä tarkistukset kollegoille, jotka olivat valtuuskunnan virallisia jäseniä, eivät ex officio viran puolesta. Kyse tukevatko näitä tarkistuksia? En näe mitään sitä, miksi niitä ei hyväksyttäisi. Ja vaikka minä hyväksyn sen, että olen paikalla viran puolesta. Konstruktiivne podejście. Czy państwo mają przed sobą... Kiitoksia rakentavasta lähestymistapasta. Olette kuulleet nyt Sravan käsityksen. Mitä tulee tähän ensimmäisen asiaan, olen erittäin vahvasti samaa mieltä. Mitä tulee tähän toiseen asiaan, en ymmärrä, miksi meidän olisi kieltäydyttävä Bulgarian kutsusta, koska tämä koskee yhteisön säännöstä. Zebraskova pyytää, että se, sitä kieltäydyttäisiin, mutta minä kannatan sitä, minä pitäisin sitä kiinni. Mitä sitten tulee näihin Bulgarian evaluations ja muihin asioihin, olen yhtä mieltä siitä. Mitä sitten tulee tämän tarkistuksen muuttamiseen, jossa sanottaisiin yleisesti eikä määriteltäisi erityistä vetoomusta. Se olisi parempi, koska muuten syrjimme muita vetoomuksia. Hyväksymme siis ensimmäisen Zrbaskovan muutoksen, mutta tätä toista ei niinkään. Jätän siis Bulgarian kutsun voimaan. Mikäli muita kannanottoja ei tässä ole, pyydän, että Zbravskova on tästä yhtä mieltä. Se Robert. Niin, halusin vain sanoa, että mitä kakkosen tulee, en näe mitään syytä, miksi pitäisi poistaa Täällä on muita, jotka vahvistavat tekstiä myöhemmin tulossa sitä, mitä Rova Stravkova sanoa, mutta mikäli ensimmäinen jätetään mukaan, niin kuin puheenjohtaja ehdottaa, sitten lisätään nämä muut tarkistukset. Tämän jälkeen niin tämä vahvistaa tekstiä eikä vesitä sitä millään tavalla. Ymmärrän kyllä kommentti, joka liittyy mahdollisuuteen saada korvauksia, mutta nyt astumme hieman hiikoille jälle, hieman vaikeille vesille tässä suhteessa. Mikäli emme saa sopua aikaan valiokunnassa sanamuodosta, joka olisi hieman lievempi, vähemmän määräävä, niin todennäköisesti joudumme tästä luopumaan koko ehdotuksesta. Tässä ehdotetaan, että mahdollisimman nopeasti käsiteltäisiin asioita vetomusvaliokunnassa, niin tämähän on sellainen automaattinen itsestäänselvä asia. Eikä se mitään harmia ole, mikäli tämä koskee esimerkiksi puolta vetomuksista, mutta erityisestikin kun on kyse korvauksista, niin silloin tämän hieman hankala asia. Muutoin Rova Stravkova esittää erittäin järkeviä ehdotuksia, olemme valmiita tukemaan häntä, huolimatta siitä, missä ominaisuudessa hän sitten valtuuskuntamatkalla olikaan mukana. Więc ja chciałem panią jeszcze przypominają. Pyytäisin e, Rova Zdravkovaa kuuntelemaan ensinnäkin todella ensimmäinen kohta on hyväksytty. Pyydän valiokuntaa tekemään tarkan tutkimuksen. Tästä puhumme ja keskustelemme. Mutta sitten mitä tulee siihen, että jätettäisiin lausi, lause, jossa pyydämme Bulgarian, Bulgarian hallitusta toimimaan tietyllä tavalla. En oikein ymmärrä, miksi näin pitäisi tehdä. Hammerstein Schmidt ei ole paikalla. Teille Tämä vetomus sopii, selvä. No sitten tämä kolmas kohta, siitä olen yhtä mieltä. Nyt puhumme aivan viimeisestä kohdasta viimeisellä sivulla. Teille sopii se, että ei selkeästi mainita näitä vetoomuksia, koska näyttää siltä, että jos teemme näin, niin sitten syrjimme muita vetoomuksia. Mr. Um, uh, Chairman, is that uh, we have... Niin, minulla on tässä nyt ongelmana se, että meillä on paljon kokouksia, jotkut vetoomuksen esittäjät äh, eivät esitä mitään vetoomuksia, tai heitä ei ole virallisesti rekisteröity, joten yleisesti, mikäli tämä todetaan, niin minun mielestäni, mikäli tämä tulee mietintöön mukaan, niin silloin kaikki nämä niin sanotut vetomuksen esitteet mainitaan, mutta äh, ilman mitään lukuja edes. Ja tässä nyt on pienoinen ongelma. We had, you know, we had a lot... Me, meillä on ollut paljon epävirallisia kokouksia monienkin ihmisten kanssa, joita kutsutaan sanalla vetomuksen esitteet, mutta he olivat valmiina, mutta valmiita esittämään vetomuksensa, mutta vetomuksia ei ollut vielä esitetty valiokunnan tai parlamentille. Tämä oli vielä kesken. żeby zostawić to ogólne sformułowanie. Tästä syystä ehdotan, että jätämme tämän yleisen muotoilun tekstiin, emmekä mainitse erityisesti näitä vetomuksia, koska muussa tapauksessa jollakin tavalla vaarana on se, että niin, voisimme sanoa vain vetomukset. Pidäisesti Euroopan parlamentissa rekisteröidyt vetomukset. Ehkä nämä voitaisiin todeta. I, I think... Minun mielestäni yksi tärkeitä asioita tässä valiokunnassa on, että otetaan kaikki mukaan ja huomioon, eikä ketään suojata pois. Ja jokaisen tiedonhakumatkan yhteydessä ihmiset tulevat esittämään vetomuksiaan paikan päälle. Ja tämä on kaikkein inhimillisin puoli vetomusvaliokunnan työstä. Mikä käytämme käsitettä vetomukset tai vetomuksen esittäjät, niin pitäisi tietenkin olla jonkinlainen määritelmä tätä var- näitä varten mutta kun vieraili jossakin maassa, niin ihmiset tulevat sitten esittämään vetomuksensa, niin se nyt vain on niin. tak. od... Hyvät kollegat. Edustajat eh, Zdravkova ja tämä toinen edustaja ja minä olimme paikalla. Ehdotamme, että jätämme yleisen muotoilen syystä, jotka Katisinot muotoili Hammerstein Smith ei ole paikalla, jos Robertille sopii. So, hänelle sopii se, mitä sanoimme. Emme siis nyt ole äänestämässä näistä asioista, koska ei se olisi mikään asiallinen äänestys, Sir Robert. Tietystikin haluamme auttaa ihmisiä, jotka ovat kärsineitä. Bulgarian jäsenenä Rova Stravgova pyrkii tietystikin edustamaan Bulgarian huolia. Kati totesi aivan oikein, että kaikki ihmiset eivät ole virallisen vetomuksen esittäjiä. Ehkä saattavat tulla muuten vain purkamaan sydäntään, joten meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, miten heitä kohdella, mikä he eivät ole mukana järjestelmässä. Heitä ei voida rekisteröidä, eikä heidän kanssaan voida keskustella. Ehkä me voisimme saada jonkinlaisen sanamuodon aikaan ennen kokouksen loppumista, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Tämä auttaisi teitä ilmaisemaan teidän huolenne teidän maamiestänne puolesta, mutta sitä huolimatta ei millään tavalla puututa valtuuskunnan äh, virallisen kantaan sinänsä. Sir Robert. Selvä, hyvät kollegat. Sir Robert. Ehdotan seuraavaa. Tehdäänpä näin vetomukset, jotka on esitetty ja muut asiat, joihin olemme tutustuneet paikan päälle. Sopisiko tällainen muotoilu? Hyvä, kiitoksia. No niin, käsittääkseni näin tämä voidaan hyväksyä. Sitten siirrymme kohtaan 24 esityslistassamme. Komisji Europejskiej. Proszę bardzo. Tomasz Wierman z Komisji. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Voin ehkä antaa lyhyen ajantasaiskatsauksen tästä vetoomuksesta. Mistä nyt on kyse? Vetomuksen esittäjä väittää, että häntä ei kuultu ennen kuin lentokentän turvavyöhykkeestä päätettiin ja hänen maankäyttömahdollisuuksien ja omaisuuden käyttömahdollisuuksien rajoitettiin. Eikä häntä kuultu tätä ennen. Valiokunta kokoontui viime kesäkuussa. Vetomuksen, vetomusvaliokunta pyysi, että vetomuksen esittäjä toimittaisi meille lisää tietoa. 23. syyskuuta 2008 kirjeessään eh, vetomuksen esittäjä totesi, että tässä direktiiviä loukattiin, joka liittyy näisten, näiden vyöhykkeiden määrät, määrittelemiseen. kommentteja saatiin sitten komissiolta. Tämän jälkeen maankäyttösuunnittelua tai kaavoitusta koskeva direktiivi, sitä oli loukattu ja tästä tuli haittoja ja suuret haitat pitäisi ottaa huomioon. Näin direktiivissä todetaan silloin, kun kyse on kaavoituksesta – jäsenvaltioiden tasolla. Sääntöjen tarkoituksena on tarkastella esimerkiksi tilanteita, joita syntyy asuinalueelle, esimerkiksi mikäli vaarallinen kemian laitos perustetaan. Olemassa kaksi syy, syytä, miksi direktiivi ei sovellu tähän tapaukseen ja tähän vetoomukseen. Vetoomuksen taka direktiivin säännöt liittyvät ainoastaan uusien kemianlaitoksen tai rakennushankkeiden yhteydessä, silloin kun kyse asuinalueista. Silloin täytyy kuulla yleisöä, ihmiset, jotka asuvat alueella. Vetomuksen esittäjälle voidaan todeta, että direktiivi ei sovellu, koska kyse ei ole uudesta kemian tehtaasta tai mistään uudesta kehityskulusta, joka liittyy hänen omaisuutensa tai maa-alueeseensa, joten Tämä kaavoitusta koskeva direktiivi ei päde tähän. Lisäksi direktiivi piti pistää täytäntöön jäsenvaltioiden tasolla vuonna 1999 jo, ja vetomuksen esittäjä viittaa lentokenttien turva-alueisiin ja vuoden 1993 sääntöön, jotka liittyvät ilmatilan käyttöön. Tämä ei enää ole voimassa, joten tätäkään ei voida soveltaa Lisäksi vetomuksen esittelijä viittaa, että direktiivi 89293 EEC on rikottu. Se liittyy työsuojelukysymyksiin. Direktiivissä määritellään velvoitteet, joita työnantajilla on antaa työntekijöille ja turvallisuustarkastajille pääsy tietoihin. Tämäkään ei päde tässä tapauksessa. Johtopäätöksenomaisesti Pahoittelemme tietystikin vetoomuksen esitelle aiheutuneita hankaluuksia, mutta mitä näyttöä ei siitä ole, että näitä direktiivejä olisi rikottu. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że tu jest obecny na sali. Hyvät kollegat, olen iloinen siitä, että olette täällä salissa. Minulle sanottiin, että Irlannin edustaja on lähettänyt edustajan, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Annan hänelle puheenvuoron. Uh, Mr. Chairman. Puheenjohtaja. Edustan Gilgani, joka ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Miten parhaani. Sanan demokratia tuli mainituksi täällä aikaisemmin. Valitettavasti demokratia vastaus ei sanan demokratia mainitse, kun on johon tämä direktiivi vaikuttaa. Tässä tätä kansallisen oikeuteen maanomistajia ei etukäteen kuultu. Me pidämme sitä kuitenkin luon, luonnon oikeuden perusperiaatteena, että ihmisiä pitää kuulla ennen kuin säkästellä mitään ää, ilmoittavia lehtiilmoituksia ei ole tehty. Tekstissä mainitaan kansallista kehityssuunnitelmasta, mutta siitä ei ole mitään karttaa, jotain tieteellistä ää, tehty. Ja sitä ei pitänyt mikään kolmas osapuoli, niin kuin direktiivi vaatii. Työntekijöiden tapauksessa näin ei tehdä. turvallisuusvahvuuden koko Irlannissa on suhteettoman suuri riski nähden. Ja ministerin väitteestä huolimatta, että tieteellinen riskinalyysi tehtäisiin, mitään sellaista ei tehty, ja nämä vyöhykkeet määriteltiin tällä lailla geneerisesti. Irlannissa on 90-100 tällaista vyöhykettä, eli tämä on kolmen kokoisia. ei ole mitään tieteellistä työtä. Ja palataan demokratiakysymykseen. Äh, Avoimuus, demokraattisuus, vastuu, vastuullisuus liittyy demokratiaan. Ja parempaa säätelyä tarvittaisiin. Koko tämä prosessi taas oli huonoa säätely. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan ihmisoikeusopimusta rikottiin, koska ihmisten omaisuutta liittyviä päätöksiä tehtiin heidän estä omaisuutta käyttämästä heidän omistusoikeutta loukattiin. Ja tässä yksityinen omistusoikeus annetaan niille, jotka aiheuttavat tämän riskin. Kohdassa 16 Gilganin alkuperäisessä raportissa viitataan Irlannin vetoamasta Roche-juttuun ja suunnitteluvun myöntämistä – paikallisen viljelijän tilalle. Hän voitti tämän juttuunsa. Tämä ihminen ei tiennyt tästä vöhykkeestä ollenkaan. Hän halusi kuulla nämä suunnitelmat. Häntä meille 1600 puntaa, jotta ää, hän saisi selville, että hänen alueella on esteitä ja hän ei tiennyt mitään. Ja Roche on firma, joka myös Seveson tehtään jäsenvaltion valtio myöntää äh, omistusoikeuksia Rochelle suurelle äh, lääkefirmalle. Ja direktiivin 92 vastaisesti. Roche on vastuussa myös Sevoissa kanssa. Mä sanoisin myös, että Ilkan puolesta, että nämä direktiivit liittyvät turvallisuuteen. Meillä on mitään ongelmia turvallisuuden kanssa direktiivin turvallisuuspuoli sopii meille, mutta Irlannin tapauksessa säveltäminen ongelma. Meillä ei ole mitään ongelmia Euroopan kanssa. Me kannatamme terveyttä, turvallisuutta, mutta toteuttaminen Irlannissa ei ole asiallista. Me haluamme tänne, että mä tottaisin oikein. Mun riskinarvion pitäisi olla asiallista. Ja kaikille paikallisille asukkaille pitäisi levittää tämä tieto riskeistä. Irlannissa näin ei ole menetelty vuosiin. Ja silti paikallinen lentokenttä vastustaa paikallisten rakennusprojekteja teeskennellöin syyn. Ja sitten tämä yritys pyrkii rakentamaan kerrostaloja samalle turvallisuusvyöhykkeelle. Tässä on kyllä kaksinaismoraalia. Herra Killikan lähti tämän. Olen Estän tässä lyhyen yhteenvedon. Voin laittaa sen teille sähköpostille. Me näemme kaksinaismoraalia suhteessa e- erityisesti työpaikkadirektiivin nähden. Ja transparenssi puuttuu täydellisesti on politiikan kanssa meillä on ongelmia, mutta valtion byrokratia toteuttaa tätä direktiiviä ää, ilman pientäkään transparenssia tai tilivelvollisuutta. Pan sinun Um, thank you. Kiitoksia sitten nähteen. Wish to support. Kiitos. Tukkiin siinä vetomuksen esittäjä. Olen parlamentin jäsen tuolla alueella, jota vetomus koskee. Uskon, että pääsyy tässä on tapa, jolla alue määriteltiin selvässä kohteeksi. Sitä ei annettu tiedoksi niille ihmisille, joihin jota vetomus koskee heidän luonnon oikeuttaan omistusoikeuttaan loukattiin. Ja tämä on vakavaa. Tämä on pääsyy sille, miksi direktiivi on käsiteltävä tänään. Vaikka direktiiviä voi kyseenalaistaa sinänsä, mutta se, että prosessi ei ollut omistajien kannalta, on pääkysymys tänään meidän pitäisi selvittää asiaa lisää, koska uskoakseni direktiivien transpositiossa kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamisessa tämä on suuri virhe. Ja sanoisin vielä täydennyksenä. Se, miten EU mielletään sellaiseksi, että se tunkee lakeja ihmisten kurkusta alas ilman seurattavuutta, ilman että ihmiset saavat tietoa asiasta sanomalehdissä, niin tällaistähän tapahtuu muutenkin. Joten haluaisin tukea vetomuksen esittäjä herra Gilligania ja haluaisin, että tämä vetomus pidetään avoimena. Zamykaniu to nie ma mowy, ja się zupełnie z tym zgadzam. Pani Katysino. Kyllä, minulle sopii tämä. E, Rova Sinot. That there's a reason that... Uskoakseni on syytä sille, miksi komission pitäisi ottaa tämä vakavasti. Kollegini on siihen viitannutkin. Tässä tapauksessa kävi niin, että gründarit kiinteistökehittäjät tai lentokenttä tai viranomaiset päättivät käyttää direktiiviä hyväkseen ää, napatakseen maata ja estääkseen ihmisten oman omaisuuden käyttöä. E-, eivät he tietysti olisi onnistuneet siinä, jos ihmisillä olisi kerrottu, mitä tässä tapahtuu. He olisivat halunneet tieteellisiä perusteluita. Ja he olisivat pitäneet kiinni hyvästä, mistä maaomaisuudestaan. Täällä on muitakin vetomuksia tulossa meille, jossa cv kohteita määritellään. Se halutaan lupaa ja ihmisille ei, ei kerrota, että kyseessä on CVSO-alue. Joten Euroopan-direktiivejä käytetään hyvin valikoivasti. Jos sitä halutaan, niin, niin sitten sanotaan, että Erpa vaatii jotain heitä käytetään. Kysymys on siitä, että jotkut päättävät mitä haluavat ja, ja sitten saavuttavat tavoitteensa keinolla millä hyvänsä. Komission pitäisi ottaa vakavasti, miten paikallisviranomaiset ja äh, viranomaiset hallitus kohtelevat ihmisten yksityisomaisuutta, niin väestön usko heikkenee koko ajan. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Tak. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? En tiedä, haluaako komission edustaja vielä kommentoida. Täällä on esitetty kritiikkiä ja kaksi irantilaista puhujaa ovat todenneet, että tässä rikotaan yhteisön lainsäädäntöön. Tiedä, haluaako komission edustaja tähän vastata. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Seveso-direktiivin tarkoituksena on suojella ihmisiä, jotka ovat altina mahdollisille suuronnettomuuksille. Sen vuoksi direktiivissä oli sääntö, joka liittyi kaavoitukseen. Kaavoitus on kysymys, jonka suhteen Euroopan unionilla ei ole paljoakaan mahdollisuuksia toimia. Täytäntöönpano hoidetaan jäsenvaltioiden tasolla. Tähän liittyy myöskin riskiarviointikysymyksiä. Nämä ovat kansallisen lainsäädännön alaisia asioita, ei Euroopan tason asioita. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus edellyttää riskin, riskin arviointia uusien laitosten suhteen. Tämä on ehkä tämän direktiivin kaikkein järein osa. Me todellakin pidimme huolta siitä, että tätä artikkelia pistetään myöskin täytäntöön. Työryhmissä on hyvinkin paljon tehty työtä riskiarviointien harmonisoimiseksi, joten jäsenvaltio olisi helpompi pistää artiklaa täytäntöön. Mutta kuten selitin, direktiivi itse sinänsä pitää sisällään ainoastaan velvoitteen jäsenvaltioissa ottaa huomioon kaavoituksessa mahdollisteet suuronnettomuusuhat. Tämä on erittäin yleinen, erittäin löyhä sanamuoto. Täysin vastuu täytäntöönpanosta jätetään jäsenvaltiolle. Ja kuten selitin, kyse on lähinnä siitä, miten jäsenvaltiot soveltavat artiklaa. Joten Minun nähdäkseni vetomuksen esittelijä, esittäjä emme voi sinänsä auttaa, koska direktiivi sinänsä rajoittuu ainoastaan uusiin laitoksiin, eikä se oikeastaan sinänsä muuta jäsenvaltioiden toimia kaavoituksen suhteen. En ole aivan yhtä mieltä. Yksi asia on tämä alueellinen tilanne ja jäsenvaltioiden toimivaltuudet. Toinen osa on se, onko seuraukset sellaisia, jotka koskettavat tiettyjä eurooppalaisia periaatteita, jotka taas kuuluvat omaan toimivaltuuteemme. Eli mikäli tämä alueellinen toiminta kuulostaa, kuuluu ainoastaan, niin jäsenvaltioille emme voi edes käsitellä tätä Espanjan asiaa. emmekä myöskään tämän päivästä aukkeneen niin asia, joka hyväksyttiin valiokunnassa. Minä haluaisin nyt kysyä komission edustajalta, onko arvioitu ympäristövaikutuksia tämän investoinnin kohdalla ja voidaanko niistä jotakin todeta? Thank you, Mr. Chairman. The directive was uh, adopted in 96 and at that time there were no uh, impact assessments required, so such documents are not available. Vuonna 1996 tämä tuli ja silloin ei vielä edellytetty tällaisia vaikutusten arvioita. Uważam, że my powinniśmy napisać bardzo stanowczy list. Hyvät kollegat, Minusta meidän olisi kirjoitettava tiukka kirje vastuussa olevalle Irlannin ministerille, jossa teemme kantamme selväksi ja vaadimme selvityksiä. Saa nähdä, mitä hän sitten vastaa. Tämä on vain yksi askel eteenpäin, tämä ei ole lopullinen ratkaisu, mutta tätä kautta pääsemme eteenpäin. voisiko Gilgen hyväksyä tämän väliaikaisena ratkaisuna? Puheenjohtaja, pahoittelen, että komissio pesee käteensä. Direktiivi pätee myös olemassa oleviin suunnitelmiin Irlannissa. Ja se tapa, mitä, millä sitä lentokenttien ja selväsokohteiden ympärillä sovelletaan, ja koko turvallisuuskäsite menettää merkityksensä. Mietin direktiivin tavoitteita sinänsä kannatan. Mä otan samaa mieltä, että tämä varmasti lähtee ihmiselle pettymykseen sitä oikein sovelleta. Esimerkiksi Ranskaksi tehdään oikein. Ranskassa Roche tai joku kemian firma, sen pitäisi hakea oikeudesta lupaa koskien naapurimaiden testelyä. Irlannissa ei ole mitään karttaa, jossa Sevesomaat määritellään. Herra Kilganin maalla on viisi turvallisuusvyöhykettä, josta yhdestäkään ei virallisesti ilmoitettu. Kaksi on Sevesovyöhykkeitä ja kolme on lentokenttään liittyviä. Ja paljon tällaista on muuallakin maassa. ja kansallisen sen suunnitelman yhteydessä ei myöskään mitään sanomalehti-ilmoituksia tehty suunnitelman su- ulottuvuuksista. Pyydän, että seltätte tätä asiaa edelleen. Kiitoksia. Ymmärrän, että toimimme siis näin. Lähetän kirjeen ministerille ja pyydän häneltä selvityksiä. Suuret kiitokset. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne Brysseliin. Sitten siirrymme eteenpäin. Seuraava kohta.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 nyt ehdotan, että siirtyisimme kohtaan 28, sitten 29 ja tämän jälkeen noin vartti yli 12 palaamme kohtaan 24, siis vuolisin lausuntoon. Nyt käsittelemme kohdan 28. Se on vetomuus 959. Pyydän komissiota käyttämään puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin säästämään aikaa. Ja esitän kahdessa minuutissa yleisen lähestymistavan sitä, miten komissio edustaa tasa-arvodirektiivien mukaisesti. Sillä esityslistalla on neljä vetoomusta, jotka ovat samanhenkisiä. tiedätte, että EUssa on PM10 raja-arvoja ylitetty usein. Meiltä tämä monen kertaan tehdään. Ja haluaisin vähän päivittää, kertoa mitä komissio nyt tekee. Näiden raja-arvoyritysten vuoksi komissio on ollut sitä mieltä sen sen, että meillä olisi pyrimme täytäntöönpanoon 26 jäsenmaassa, pyrimme, pyrimme eurooppalaisen lähestymistapaan uusi ilmanlaatudirektiivi lanseerattiin ja siinä on kohta, joka käsittelee olemassa olevien raja-arvojen yleistä ylittämistä. Jäsenvaltiolle myöskin jätettiin aikaa toteuttaa nämä vaatimukset. Me olemme lähettäneet rikkomusmenettelyä edeltävän kirjeen. Ja olemme ilmoittaneet jäsenvaltioille, että ne rikkovat näitä rajoja. Olemme pyytäneet jäsenvaltioita joko pyytämään jatkoaikaa tai noudattamaan raja-arvoja – lokakuuhun 2008 mennessä. Olemme 13 jäsenmaasta saaneet tiedonannon. Arvioimme niitä tällä hetkellä. Mutta on kymmenen jäsenvaltiota, joilta ei ole tullut tiedonantoa aietusta PM10 raja-arven toteuttamisesta. Tai ja sit sitten ne eivät ole ilmoittaneet kattavasti raja-arvon ylityksistä. Joten marraskuussa olemme aloittaneet rikkomusmenettelyn kymmentä jäsenvaltiota kohtaan. Tämän sanottuani palaisin puheen olevaan vetomukseen 959 vetomuksessa, jos sen lauseella tiivistää Tämä koskee Blokrete-tehtaan aiheuttamia terveysympäristöongelmia. Se sijaitsee Liassa Maltassa. Tämä tehdas ei kuulu EU-tason la- lainsäädännön alaisuuteen. Sitä koskevat kansalliset lait. Pyytäneet viranomaisilta miten he ovat tarttuneet tähän ongelmaan. Olen saanut tietoa, että jonkunlaisia selvityksiä silloin on tehty, mutta mittausarvoista ei ole tullut tietoa. Mitä EU-asetuksen tulee tämä, tämä melua koskeva direktiivi ei päde, koska se liittyy isoon soihin infrastruktuuriprojekteihin eikä tällaisiin pieniin laitoksiin pienessä kaupungissa. Mitä tulee valitukseen ilman saastumisesta, me toteamme, toteamme että kaupunki on vöhykkeellä, jossa virallisesti on todettu PM10 raja-arvojen ylittäminen. Mä nyt pyytänyt tämän jälkeen lisäaikaa tämän alueen kohdalta, ja komissio arvioi heidän ilmanlaatuohjelmaansa. Alustaisessa arviossa emme ole löytäneet mitään toimenpiteitä, jotka liittyisivät erityisesti blokkretetehtaaseen ja jotakin muitakin puutteita siinä on havaittu, joten käännymme jäsenvaltion puoleen ja pyydämme niiltä teknistä arviota artiklan 22 mukaisesti. mutta Malta tiedonantonsa ajoissa ilmoitti, se ei ole kuitenkaan rikkomusmenettelyn kohteena olevien maiden joukossa. Yes, thank you, Mr. Chairman. Punsuttil. Spoke about it. Edellisen kerran, kun keskustelimme tästä vetomuksesta, oli vuosi 2007, joten olisin halunnut kuulla ehkä enemmänkin konkreettisista edistysaskeleista, joita on saatu aikaan tämän jälkeen tilanne tässä tapauksessa tämän vetomuksen yhteydessä on hieman parantunut. Olen itse vieraillut tällä paikkakunnalla tarkastelemassa tarkennushanketta, mutta edistystä ei ole tapahtunut riittävästi. Edelleenkin on selkeitä perusteita tälle vetomukselle. Minun täytyy todeta, että tämä vetomus sai paikallisessa mediassa hyvin paljon huomiota – ja tämän jälkeen on tullut muitakin valituksia, samantyyppisiä. Tiedän, että muitakin vetomuksia ollaan laatimassa tai jättämässä parlamentille, jotka liittyvät erinäisiin paikkakuntiin, samantyyppisiä ongelmia muillakin paikkakunnilla, ja näitä liian kylän ongelmia tulee meidän eteemme lähitulevaisuudessa vielä muista paikkakunnista Maltalta. Olen pyytänyt, että komission edustaja raportoisi meille – ja antaisi meille luottelon pakollisista toimista, joihin kansallisten viranomaisten pitäisi ryhtyä asian suhteen, ja että kertoisi meille myöskin aikataulusta, milloin nämä pakolliset toimet pitäisi pistää täytäntöön ja pistetään täytäntöön. Ja todellakin haluaisin vedota komission, että se antaisi meille konkreettisen vastauksen kysymykseen. Tässä nyt on odoteltu jo enemmän kuin vuosi ilman mitään vastauksia meidän täytyy kerta kaikkiaan vaatia vastausta. En puhu enempää, koska minun mielestäni komission täytyy vain kerta kaikkiaan vastata. Tak, więc po pierwsze, ja rozumiem, że pan Busutil... Ennen kaikkea ymmärrän, että jäsen Busutil pyytää jättämään avoimeksi tämän asian. Olen siitä yhtä mieltä. Tämä on yksi asia. Jätämme siis vetomuksen avoimeksi sen käsittely jatkuu. Toisekseen en tiedä, haluaisiko komissio vielä kommentoida tätä asiaa, mutta kun täällä on hyvin konkreettisia kysymyksiä esitetty, on aika harmi, että emme ole saaneet niihin vastauksia. Toivon, että komissiolta saamme kirjallisen vastauksen kahden viikon sisälle. Hyvä, sitten menemme eteenpäin. Kohta 29 vetomus 1232 2007. Manuel Garcia González on vetomuksen esittäjä. Ja myös Extremaduran edustaja, itsehallintoalueen ministeri on paikalla. Nyt pyydän. Ja jaha, puheenjohtaja keskeytetään. Five minutes. Buenos días. Eh, eh, no soy Manuel Rodríguez, que no... En ole Manuel Rodríguez, hän ei päässyt paikalle, mutta minä olen hänen sijastaan täällä. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tarjonneet meille mahdollisuuden puhua täällä asiastamme. Perdón, soy Pedro Vicente. Niin, nimeni on Pedro Vicente Sánchez ja edustan, eh, edustan kansalaisliikettä joka on, on tämän asian puolesta perustettu. Ensinnäkin haluaisin todella kiittää tästä mahdollisuudesta tulla esittämään asiamme. Me edustamme suurta osaa eh, Extremoduran ja Andalusian yhteiskunnasta eh, meille eh, Espanjan valtio ja yritykset haluavat syöttää hankkeen, jonka, edu, jonka ajajana on Alfonso Gallardo, joka on tunnettu siitä, että hän halveksi ympäristöä ja kansalaisten terveyttä ja hänen kontollaan on suuri osa heksakloorimetseenin päästöistä koko Euroopassa. Kyseessä on sisämaahan rakennettava öljyjalosta maassa, jossa on 3000 kilometriä rantaviivaa Tarkoituksena on, että Huelvan satamasta kuljetetaan öljyä 250 kilometriä 400 metrin korkeuteen. Pelkästään öljyn pumppaukseen käytettäisiin 7 prosenttia koko laitoksen energian tuotannosta. Ja mm, putkistoja olisi rakennettava myös Uelvan satamaan öljytuotteiden takaisin kuljettamiseksi vientiä varten kuitenkin projektia perustellaan sillä, että Espanjasta puuttuu diiseliä. Tämä johtaa siihen, että öljytankkereiden muiden tankkereiden liikenne kasvaisi yli 200 vuodessa ja tästä aiheutuu paljon onnettomuusvaaroja ja päästövaaroja. 11 luonnonaluetta kärsisivät öljyputken rakentamisesta, erityisesti Donjanan kansallispuisto, joka on julistettu luonnonreservaatiksi putkisto halkoisi myös Arkadenan vuoristoa ja Picos de Arrochen vuoristoa, Rio ekologisen käyttävän ja Guadajamaran ekologisen käyttävän laitos rakennettaisiin Extremaduran hedelmälliselle laaksoalueelle, josta riippuu monien tuhansien jokapäiväinen leipä Tarkoituksena on käyttää neljä hehtokuutiota vettä vuodessa alueella, jossa sataa vähän. Niin vesi on tarkoitus ottaa Guadianan joen ekologisesta virtauksesta. Se tulee vahingoittamaan sitä ja, ja aiheuttamaan vahinkoa muun muassa saasteiden takia. Ja se vahingoittaa in, Portugalin intressejä, koska joki virtaa kyseiseen maahan. Tällä on vakavia sosiotaloudellisia vaikutuksia Portugalilla on omia suunnitelmiaan ja mikäli laitos rakennetaan, nämä suunnitelmat karjuutuvat. Alangen altaan veden käyttö on ympäristöongelma, koska kyseinen alue kuuluu erityisen lintujen suojeluohjelmaan ES 000334 näin rikotaan neuvoston direktiiviä 79409 joka koskee luonnonvaraisten lintujen suojelua. Alue kuuluu myös Natura 2000-verkostoon. Tämän hankkeen ja muiden lämpövoimaloiden rakennushankkeiden seuraus rikotaan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2060. Niillä säädetään yhteisölliset puitteet eh, ympäri, yhteisön vesipolitiikkaa varten, erityisesti sen artiklat 1, 5, 9 ja 12 ovat kyseessä kun kyseessä on rajat ylittävä tilanne, Guadiana joki ylittää rajan, näin asiaa ei voida käsitellä ainoastaan yhden jäsenvaltion sisällä. Me esitimme komissiolle valituksen ja viittasimme siihen, että julkisesti ei ole tietoja annettu ympäristövaikutuksesta. Puheenjohtaja pyytää päättämään. Tämä merkitsee sitä, että mainitun direktiivin, mainittua direktiiviä rikotaan sekä myös toista direktiiviä 2003-4, koska EU-Espanjan viranomaiset eivät ole antaneet kansalaisille ympäristötietoja käsi nähtäväksi, ei edes vaikka niitä pyydettiin erityisesti. Myöhemmin annettiin laitoksen rakennuksen ympäristö arviointi, mutta jälleen rikottiin mainittuja direktiivejä, koska eh, tämä esitettiin pirstoituneella tavalla ja se jaettiin eri kuntien alueelle. Kopioita ei annettu kansalaisille, vaikka he niitä pyysivät, eikä viranomaisten hallussa olevia asiakirjoja annettu kansalaisten nähtäväksi. Näin on rikottu Euroopan unionin perusoikeuskirjaa kansalaisliikettä, jonka edu, jota edustan, estettiin jopa kokoontumasta eikä annettu kokoustiloja, josta esitettiin kanne tuomioistuimeen. Missi pani Jolanda Villaruberte, ale proszę krótko. Kiitoksia paljon herra Roberto komissiosta, mutta hyvin hyvin lyhyesti vain, koska 15 yli 12 siirrymme käsittelemään vuolisen lausunta. Tiedän, että Hammerstein ja Major halusivat myöskin puhua, mutta nyt ensin komissio ja aivan aivan lyhyesti. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros de la Comisión de Peticiones. Hyvää päivää puheenjohtaja ja hyvää valiokunta sekä hyvää päivää myöskin alueellisen, alueellisten viranomaisten edustajat. Komissio on tullut tänne esittelemään kantansa tähän asiaan, josta koskien on esitetty tämä vetoomus ja myös kirjallisia kysymyksiä. Komissio on pyytänyt tietoja Espanjan viranomaisilta koskien tätä hanketta ja sen edistymistä. Komissio on kiinnittänyt huomioon siihen, että viranomaisten olisi pidettävä kiinni ympäristödirektiiveistä, jota tähän voidaan soveltaa. Komission tietojen mukaan hanke on nyt ympäristövaikutusarvioinnissa direktiivin 85 mukaisesti. Ympäristövaikutusarviointimenettely merkitsee sitä, että on avattu julkisen tiedotuksen menettely. Direktiivin artiklat 6 ja 7 toteavat, että yleisölle on tiedotettava asioista ja avoitettava julkinen kuuleminen, mutta direktiivi antaa vain yleisiä viittauksia. Jäsenvaltioiden on kuitenkin noudatettava niitä, koska käytännössä on mahdollista, että jäsenvaltiot täyttävät nämä vähinnäiset säännöt konkreettisten tapausten mukaisesti. Komissio pyrkii ymmärtämään, onko nyt direktiivistä pidetty kiinni. Vähimmäissäännöt merkitsevät, että kansalaisille on annettava tietoja ja kansalaisilla on oikeus ja mahdollisuus järkevässä määräajassa esittää kirjallisia kommentteja. Edelleen on tärkeää, että kansalaiset saavat vastauksia kommentteihinsa. Kolmas asia, josta viranomaista on pidettävä kiinni, koskee sitä, että mikäli kansalaiselta estetään aikaisemmin mainittujen oikeuksien käyttäminen, niillä voi pitää olla mahdollisuus nostaa kanna. Näyttää siltä, että viranomainen on mahdollisesti toiminut epäasianmukaisesti, mutta me emme puutu siihen, onko, millä tavalla hallinto on tässä toiminut. Joka tapauksessa nyt on tärkeintä todeta, että menettely on vielä kesken. Näin ollen henkettä ei ole hyväksytty. Ja tässä tilanteessa komissio ei voi todeta, että yhteisön säännöstä olisi rikottu. Dziękuję bardzo. Teraz tak, zabrać... Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt voin antaa puheenvuoron Estramaduran ministerille ja sitten herra Serkaselle, Majorille ja Hammersteinille. Min... Ja tässä olikin puhujalista ministeri Serkas, Major, Hammerstein tässä järjestyksessä puolitoista minuuttia jokaiselle. Olkaa hyvä. Buenos días. Gracias. Hyvää päivää. Kiitoksia siitä, että voin puhua täällä Extremonuran aluehallituksen puolesta ja kertoa siitä, kuinka tämän Balboan laitoksen ympäristövaikutusten arviointia noudatetaan, äh, tai suoritetaan niin, että noudatetaan täysin Euroopan unionin direktiiviä koskien ympäristövaikutuksia ja kansalaisten tiedonsaantomahdollisuuksia. laitoshanketta arvioidaan teollisuusministeriössä ja ympäristöministeriössä keskusvaltion tasalla. Menettely alkoi lähes kolme vuotta sitten. Hankkeesta on tiedotettu julkisesta sillä tavalla, että enpä usko, että Espanjassa olisi muuta julkista tai yksityistä hanketta, josta yhtä avoimesta olisi tiedotettu. Vaaditaan, että koko, kaikki asiakirjat ovat saatavilla yhdessä paikassa. Tämä, tässä tapauksessa tietoja on ollut saatavilla useassa paikassa. Internetissäkin oli yhteenveto saatavilla. Aluehallinto järjesti salin, jossa oli tietokoneita käytössä ja jonka, joiden kautta pystyy näihin asiakirjoihin tutustumaan. Jos joku epäilee näiden äh, vaatimusten toteuttamista, niin voin todeta, että, että kaikista on pidetty erittäin tarkkaan kiinni, koska tiesimme, että meitä seurataan, tar- meitä seurataan tarkasti. Mitä tulee rajat ylittävään luontoeseen, joitakin päiviä sitten Samoran kaupungissa järjestettiin Espanjan ja Portugalin välinen kokous, jossa espanjalainen ministeri otti tämän hankkeen esimerkiksi siitä, kuinka tehdään hyvää yhteistyötä kahden jäsenvaltion välillä ympäristövaikutusasioissa rajat ylittävissä tapauksissa. Vesi-elementti on mukana hydrologisissa suunnitelmissa, joka on laadittu yhteistyössä Espanjan ja Portugalin välillä. vaadittava vesimäärä neljä hehtokuutiota otetaan altaasta, jonka kapasiteetti on 800 hehtokuutiota. Ensisijaisella tilalla on kuitenkin kotitalouksien maatalouden veden tarve. Kirjallisia huomautuksia on saatu paljon ja niitä on otettu vastaan, vaikka ne ovat tulleet määräajan jälkeen. Ne on toimitettu ympäristöministeriölle. Se saa valmiiksi ympäristövaikutusten arvioinnin tulevina kuukausina. Extremaduran tilanteesta haluaisin vielä todeta, että kyseessä on alue, jossa on ainoastaan 27 asukasta neljä kilometrillä. Sen koko on vastaa Hollannin kokoa, työttömyys 18 prosenttia, teollisuuden merkitys 6 prosenttia, Espanjassa muuten 13 prosenttia, BKT verrattuna Euroopan unioniin on vain 70 prosenttia, kahden miljardin euron laitoshanke toisi melkein 3000 työpaikkaa kolmeksi vuodeksi. Lopuksi haluaisin todeta, että aluehallituksen tarkoituksena on toimia täysin luottavaisissa suhteissa yhteiskunnan kanssa. Extremaduran hallitus haluaa myös totea, että jos Espanjassa on suunnitteilla useita e- jalostamolaitoksia, joissa laaditaan vastaavia tutkimuksia. Miksi muualla näin voidaan tehdä ja meillä ei? Kiitoksia. Meillä ei oikeastaan olekaan enempää aikaan. Herra Serkasa saa puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Presidente, estimados colegas, han oído usted... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Te kuulitte nyt kansalaisfoorumin kannan ja ministeriön kannan. Minulla on erikoinen asema. Minä olen kotoisin tuolta alueelta, olen juuri sieltä kotoisin ja minu, minä, minulla on tärkeää, että tämä asia hoidetaan hyvin huolellisesti. Teille on tärkeää tietää kaksi asiaa. Mitä tulee siihen, että tämä kansalaisfoorumi edustaisi suurta osaa yhteiskunnasta, teidän on tiedettävä, että alueparlamentin kollegat tukevat tätä, myös AY-järjestöt tukevat tätä, työnantajajärjestöt tukevat tätä. Tämä tietenkin mielipiteen vapaus on tärkeää, mutta voin sanoa, että kun ajatellaan tätä omaa aluetta, joka tarvitsee työpaikkoja, tukee tätä, me olemme ensimmäisiä, ensimmäisenä vaatimassa ympäristövaikutus arviointia. Se ei ole vielä valmis, joten kukaan ei voi vielä epäillä mitään eikä kyseenalaistaa mitään. Kiitoksia. Herra Mayer. Kiitoksia. Haluaisin kiittää vetoomuksen esittäjiä. Haluaisin tehdä ensimmäisen ehdotuksen sen pohjalta, mitä meillä on täällä pöydällä. Pyydämme, että tämä asia jätettäisiin avoimeksi, koska tämä on niin merkittävä hanke. todella putket kulkevat 250, 250 kilometrin matkan ja halkovat Andalusia ja vaikuttavat myös Portugalin. Nyt olisi mielestäni tärkeää korjata tiettyjä virheitä, jotka koskevat kansalaisten osallistumista. Portugalin ja Espanjan välillä on ero Portugalissa puolueille ja kansalaisjärjestöille jaettiin koko hanke ilman paloittelua Espanjassa näin ei tehty. On tärkeää, että hankkeesta kerrotaan kokonaisuudessaan. Edelleen vetomuksen esittäjät toimittivat tänään sihteeristölle hallinnollisia valituksia, joihin ei ole vastattu. Siksi olen sitä mieltä, että kyseessä on todella tärkeä hanke ja toivon, että, se jätä, että jätämme sen käsittelyn avoimeksi, jotta voimme seurata sitä enempää, eteenpäin. Gracias. Hammerstein, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Ensinnäkin on sanottava, että öljyjalostamon rakentaminen sisäänmaahan on aivan järjetöntä. Ei niin tehdä missään maailmassa. Ne on joka puolella rannikolla. Tämä on aivan selvää. Se on ihan sama, että rakennettaisiin hiihtolatuja Saharaan. Sitten konkreettisia kysymyksiä komissiolle. Haluaisin, että kun komissio tulee tänne, ei vain toistaisi lakitekstejä, vaan vastaisi. Ympäristövaikutusarviossa ei oteta huomioon yhteisvaikutuksia. On otettava huomioon se, että tällä samalla alueella on lämpövoimialoita jo olemassa tai niitä ollaan rakentamassa myös sementtitehtävässä, valvoa sementtitehdas. Näin ollen tilanne olisi arvoitava kokonaisuudessaan. Sitten vielä vaikutusten arvioinnista. Siinä on tutkittava myös vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja. Ainoa vaihtoehto on Uelvan kaupunki. Uelva on yksi Euroopan saastuneimmista kaupungeista. Mitään muita vaihtoehtoja tässä ei, tut- ei tutkita. Tämä ei voi vastata direktiivin vaatimuksia. Edelleen on tämä öljyputki, joka halkoo habitat direktiivien ja Natura 2000 direktiivien mukaisia, mukaiset 15 aluetta. Ne ovat aivan kauneimpia luonnon alueita Balahuetissa ja Havuvossa. Luulen, että tämä asia edellyttää komission huolellista tutkimista. Kiitoksia. On täysin selvää, että jätämme tämän vetomuksen vielä avoinneksi. Sen käsittely jatketaan varsinkin kun komissio kertoo, ettei sillä ole tarkkaa tietoa asiantilasta, joten jäämme odottelemaan komissiolta lisätietoa ennen kuin tähän asiaan vielä palataan myöhemmin. Nyt voimme palata esitysistassa taaksepäin kohtaan 24. Kiitoksia myöskin vetomuksen esittelijöille muutoin ja myöskin ministerille siitä, että olet paikan päällä kertomassa kannanotoistaan. Sitten siirrymme kohtaan 24 esityslistalla. Kyseessä on Roa Wallisin lausunto luonnossa. Vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta. Rouva Wallis, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Paljon kiitoksia Kiitos, että annoit meille myöskin jämptisti aikaa. Tehän tiedätte, että me teemme tällaisen mietinnön joka vuosi liittyen komission kertomukseen koskien yhteislainsäädännön soveltamista. Oikeusvaliokunta tekee sitten mietintönsä. Ja yleensä työskentelemme hyvin tuon valiokunnan esittelijän kanssa. Ja tämä voisi ei varmaan olla mikään poikkeus. Taidaanpa tehdä tällaista lausuntoa tai kolmannen kerran. Ja näyttää sillä, että kirjoitan asioita, joita olen ennenkin kirjoittanut. Mikä harmi? Sillä mehän haluamme ajatella, että asiat etenisivät. Erityisesti meidän valiokunnassa – joka usein eturintamassa näkee, miten yhteensä lainsäädäntö toimii, mitä se tekee kansalaisille. Joten tässä on nyt vähän toistoakin. Silti me tarvitsemme yksinkertaista johdonmukaista mahdollisuutta kansalaisille lähestyä toimielimiä, kun he ovat sitä mieltä, että joku on väärin tai ei toimi kunnolla. Ja aina me olemme ajatelleet tällaista yhden luukun lähestymistapaa. Että ei sitten toisaalta mentäisi oikeusasiamiehen puheille ja sitten valittaisi komissiolle ja käytettäisi solvit-järjestelmää. Järjestelmä on todella hämmentävä, jos ei ole asiantuntija – meidän pitää selkeyttää sitä. jotta yhteislainsäädännön täytäntöönpano olisi tehokkaampaa. Ja kansalaiset voivat tehdä tämän vain, jos tietävät, mihin kääntyä. pitäisi saada kuulla myös lisää komissiolta siitä, miten se tulkitsee valtioiden vastuun yhteisölainsäädännön rikkomistapauksessa. Asian parissa on tehty työtä, mutta me haluaisimme vähän kouriin tuntuvampia tietoja. Haluan puhua kahdesta asiasta, jotka ovat kytköksissä toisiinsa jotka ovat todella turhauttavia valiokunnallamme. Eli kysymys meistä parlamentaarikkoina, mutta erityisesti kysymys koskee kansalaisia. Kun seurataan komission ja jäsenvaltioiden vuoropuhelua mahdollisesta rikkomusmenettelystä liittyen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoon. koska ulkopuolinen maailma ei oikein saa selkoa, mitä nämä kaksi osapuolta keskenään tekevät. Me tiedämme, että päätös usein on hyvin, päätös aloittaa rikkomusmenettely on hyvin poliittinen päätös. Ja ne saattavat olla paljon isompaa pakettia, jossa komissio on mukana jäsenvaltion kanssa. Mutta tämä on epätyydyttävää kansalaisen kannalta. tai sille, joka on sitten vastaanottavalla puolella, kun joku lainsäädännön osa ei toimi niin kuin pitää. Erityisen epätyydyttävä tämä on, kun yhteislainsäädäntöä on rikottu ja haittaa on aiheutettu. Ja kansalainen tietää, että lainsäädäntö on rikottu, ja komissio sitten tulee siihen tulokseen virheellisesti, joskus oikeinkin, että rikkomus on, rikkomuksia ei enää tapahdu. Mutta tämä on tästä jo, jo johon on kohdistunut tämä rikkomus ja mitään oikaisukeinoa ei rikkomuksen uhrilla ole. Tai jos tällainen oikaisukeino on, niin se on äärimmäisen rasittava. Muutamat, joita tämän tunnen hyvin, tämä Equitable Life-vakuutusyhtiön tapaus. Tämä me emme vieläkään onnistu? emme vieläkään pääse tilanteeseen, jossa kansalainen ilmoittaa rikkomuksesta, sellainen todetaan, mutta sitten todetaan, että se on keske loppunut, mutta mitä tilanteen korjaamiseksi sitten tapahtuukaan. Järjestelmä on pyritty parantamaan, sitä on pyritty tekemään transparentimpi. Voimme olla ihan perusteellisesti tyytyväisiä siitä, että että me etenemme. Että tehdä tällaisia kansalaisilla tarkoitettuja yhteenvetoja. On helpompi nähdä, mikä on lainsäädännön tavoite, ja silloin kun näemme, mihin pyritään, lainsäädällä näemme myös, missä se menee pieleen. Me pyrimme edistykseen tällä alueella, mutta paljon paremmin pitäisi vielä toimia, jotta nämä kansalaisten yhteisvedot pysyisivät valokeilassa, jotta kaikki tietäisivät niistä. Mietinnässä me sanomme, tässä kohtaa yksimielisesti komission kanssa, että pitäisi suhtautua paljon tiukemmin näihin, tähän korrelaatioon, kun jäsenvaltiot säveltävät lainsäädäntöä, missä maissa pitäisi nähdä, miten toimet korreloivat, mihin jäsenvaltiot ovat kokonaisuudessaan menossa. Ja parlamentti toisena lainsäädäntövallan käyttäjänä on myös syypää, koska se ei ole tiukasti pitänyt lainsäädäntötekstissä näitä korrelaatiotaulukoita. Olen jo samarin huolestuneena seurannut joukkoa ensimmäisen käsittelyn sopimuksia viime aikoina. Koko joukossa niitä parlamentti on luopunut vaatimuksistaan – täytäntöönpanotaulukkojen suhteen. Ollaanpa tässä nyt ihan rehellisiä. Komissio niitä yleensä ehdottaa ja me ja neuvostamme niitä sitten loppujen lopuksi aina vaadi. Meidän täytyy, meidän on pakko niin tehdä, jos olemme vakavissamme täytäntöönpanon suhteen. Ja lopuksi yleisluontoisesti. Kun olemme turhautuneita ja olemme tänä aamunakin kuulleet sen, että kun me pyrimme takaamaan kansalaisten oikeuden ajaa oikeuksiaan, niin pitää mahdollistaa se, että kansalaiset kollektiivisesti voivat ajaa juttuja tavalla, joka on taloudellisesti kannattava. Meillä on esimerkiksi kilpailulain alueella tällaista ja kuluttajalain alueella tällaisia mahdollisuuksia. Tässä suoraan sanoen meidän täytyy olla paljon kunnianhimoisempia. On jäsenmaita, kuten Portugali, joka tarvitsee paljon laajemmat mahdollisuudet joukolla asian ajamiseen, kun useat ihmiset kärsivät mahdollisista haitoista. Eli enemmän kunnianhimoa pitäisi olla tällä alueella. Olen todennut tämän aikaisemminkin. Ja lopuksi tärkein, kenties tärkein kohta. Valiokuntamme on jo vuosia nähnyt ja komission lainsäädännön seurantakertomuksesta myös toteaa, että suurin ongelma-alue on ympäristö. Jotain täytyy saada aikaan. Jatkuvasti ongelma on sellainen, että jos yksinkertaistaan asian ilmaisee, meillä on isossa Britannissa järjestelmä, sellainen, että jos on vanha puu, vaikka vanha tammipuu, siihen liittyvä suojelumääräys voidaan antaa. Mutta sitten olemme tilanteessa, jos se joutuu ennakoimaan, että joku pyrkii tuhoamaan puun. Muuten tuhoa tehdään ja sitten suojelu on liian myöhäistä ympäristön suhteen olemme liian usein siinä tilanteessa. Ja tilannetta täytyy parantaa. Täytyy toimia proaktiivisemmin. Kiitos. Pan Studley. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Herra Studley komissiosta yksi minuutti ja sitten Hammerstein myöskin yksi minuutti vain, koska kello on jo paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotakin murheen aiheita oli esittelijällä asioiden suhteen silloin, kun kehitystä ei ole tapahtunut. Tässä suhteessa todean, toteaisin vain, että minä olen valmis nopeuttamaan sitä työtä, jota tällä hetkellä tehdään kansalaisten eri toimien edistämiseksi, esimerkiksi kun on kyse oikeudesta saada tietoa ja vastuukysymyksistä tietoa yhteisölain valossa. Tällä hetkellä olemme ottaneet kaikki komission yksiköt mukaan tähän yhteistyöhön ja me aiomme viedä tätä asiaa eteenpäin niiden asioiden suhteen, jotka mainitaan kohdissa 3 ja 6 tässä mietintöluonnoksessa. Mitä näihin vertailutaulukkoihin tulee? Yleisesti ottaen Koreperissä ja neuvostossa on katsottu, että tätä asiaa kannattaa pohtia tarkemmin. Tulemme pitämään parlamentin kyllä ajan tasalla näistä keskusteluista. Yksilö mahdollisuus saada sitten korvauksia tai oikaisu. Tämä on erittäin vaikea asia komission puolella, koska komissiohan on se elin, taikka silloin kun on kyse yksilölle koituneista vahingoista, usein yksilön täytyy mennä jäsenvaltion tasolla ja eteenpäin vie tämä juttu oikeuteen, mutta voimme pohtia tätäkin kysymystä. Sitten kohdassa kolme maiden seikkojen suhteen mekin olemme pohtineet selkeämmän tiedon antamista rikkomusmenettelyistä. Mitään tietokantaa ei ole olemassakaan sellaista, joka olisi jäsenvaltioiden tai neuvoston tiedossa. Meillä on kyllä omat instrumenttimme komissiossa, mutta mitään järkeä ei ole siinä, että tietoa annettaisiin selektiivisesti, valikoivasti tässä suhteessa. Kiitos. Sitten Hammerstein, puolitoista minuuttia. Music to my ears. Tämä oli musiikki minun korvilleni, kun kuulin, mitä Rova Wallis sanoi. Kaikki ehdotukset, jotka hän teki yksinkertaistamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi, ovat äärimmäisen tärkeitä silloin, kun yhteisön lakia pistetään täytäntöön, koska ilman näitä toimia nämä kovin mutkikkaata, hankalatta seikat vain helpottavat suurten toimijoiden ja hallitusten mahdollisuudet dominoida asiat Euroopassa. Ehdotukset ovat erinomaisia, varsinkin se ehdotus, että Euroopan parlamentin täytyy tässä ottaa vahtikoiran rooli vakavasti yhteisön lainsäädännön täytäntöpäin varmistamiseksi. Yhteisön lainsäädäntö on sinänsä suhteellisen tyydyttävä, mutta täytäntöönpanossa, kuten hyvin tiedätte, mättää ja pahasti. Meidän pitäisi parlamenttina pyrkiä tässä puolustamaan kansalaisia ja olisi hienoa, mikäli tätä kautta voitaisiin Eurooppa-hanketta viedä eteenpäin voimakkaammin. Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin Rovan Wallisille siitä, että hän jälleen kerran laati näin erinomaisen mietintöluonnoksen. Teidän työnne on aivan esimerkillistä ja teidän työnne laatua tänäkin hyvinkin paljon kehuttiin. Tarkistus aikaan kello 12.12. päivä maaliskuuta. Puheenjohtaja pyytää tulkeilta anteeksi sitä, että tämä meni kuusi minuuttia jatkoajalle tämä kokous. Totesin vain, että ne vetomukset, tai lukunottamatta niitä vetomuksia, jotka mainittiin kokouksen alussa, niiden käsittely lopetetaan. Kaikki muiden